Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Seuraava esityslistan kohta on neuvoston ja komission julkilausumat liittyen eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen. Kyseessä on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan neljännen kohtaan perustuva Euroopan kansalaisaloite siis. Ja haluan toivottaa tervetulleeksi toimittaja ryhmän Castilla Manchasta omalta alueeltani Espanjasta. Täällä on todella vierailla ja ryhmä, joka nyt on tutustumassa eh, unionin toimielimiin. Tervetuloa. Ja nyt käynnistämme tämän keskustelun. Ensimmäisen puheenvuoron saa herra López Garrido neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on tehnyt aloitteen tämän keskustelun käymiseksi. Tämä keskustelu on kaikkein oleellisinta sisältöä, jos asia katsotaan demokratian kannalta ja Euroopan kehityksen kannalta ja myös eurooppalaisuuden kannalta – kaikkein olisimpia asioita, joka löytyy tästä tärkeästä tekstistä ja näin alkaa uusi vaihe Euroopan unionissa. Kyseessä on kansalaisaloite, eli mahdollisuus siihen, että vähintään miljoona kansalaista, Euroopan kansalaista eri valtioista voisivat allekirjoittaa lainsäädäntöaloitteen. Lainsäädäntöaloitteen, joka on suunnattu komissiolle sillä sehän toimi elimenä on vastuussa lainsäädäntöaloitteiden tekemisestä. Kansalaisaloite on Espanjan puheenjohtajakaudella hyvin tärkeä painopistealue. Se on prioriteetti sen takia, että se on Euroopan prioriteetti mielestämme. Ja kun joku maa johtaa Euroopan unionin neuvostoa, niin ei puheenjohtajakaudella pidä viedä eteenpäin omia prioriteetteja, omia tavoitteita maana, vaan pitää mennä tätä pidemmälle, pitää miettiä koko Euroopan tavoitteita ja kansalaisaloitteen avaut mahdollisuudet ja ne oikeudet, mitä se antaa lähes 500 miljoonalle kansalaiselle on hyvin tärkeää Euroopan koko Euroopan tavoite. Tämä ei siis ole Espanjan prioriteetti, vaan koko Euroopan prioriteetti asia. Kansalaiset odottavat, että Lissabonin sopimus mahdollisimman nopeasti antaisiin täytäntöön sen jälkeen, kun kahdeksan vuotta haskattiin aikaa siihen, että pyöriteltiin institutionaalisia kysymyksiä. Nyt on saatava nyt taas käyttöön tämä menetetty aika ja muistettava kansalaisia, jotka haluavat osallistua. He haluavat saada aikaiseksi uuden tasapainon tämän Euroopan välille, jota on 1900-luvulla rakennettu pikemminkin ylhäältä alaspäin ja halutaan mennä sellaisen Euroopan suuntaan, jota rakentaa alhaalta ylöspäin. Ja tästä syystä kansalaisaloite on mielestämme pantava toimeen mahdollisimman nopeasti, sillä Tämä on osoitusta siitä, että hallituksella on poliittista tahtoa, myös Euroopan parlamentilla on poliittista tahtoa antaa osallistumismahdollisuus ja ääni Euroopan kansalaisille Euroopan unionin asioissa. Ja tämä tarvitaan myös vastapainoksi sille, mitä valitettavasti tapahtuu Euroopan unionissa. Eli että poliittinen keskustelu on yleisesti ottaen kansallista sisäsiitoista. Tämä on ainoa paikka, jossa käydään kansainvälistä keskustelua kussakin maassa. Etusijalla on aina kansallinen keskustelu eikä Euroopanin keskustelu. Ja kansalaisaloite on nyt hyvä mekanismi, jolla voidaan saada aikaiseksi kansalaisyhteiskunnasta käsiin todellista eurooppalaista keskustelua. Aloitteet, jotka tulevat eri maiden kansalaisilta, saavat liikkeelle eurooppalaisen keskustelun, eivät ainoastaan kansallista keskustelua. Ja tästä syystä, hyvä puhemies, kansalaisaloite on meidän painopistealueitamme. Me haluamme, että siitä alkaen, kun, siitä, että sitä alkaen, kun komissio esittää asetusehdotuksensa, ja haluaisin kiittää puheenjohtaja Barroso ja varapuheenjohtaja Shevchovicia siitä, että myös komission prioriteetiksi on asetettu työohjelmassa tämä aihe ja varmasti hyvin pian me saamme tekstin ja näin neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat ennen tämän puolivuotiskauden loppua päästä kiinni tähän asiaan, niin kuin kansalaiset odottavat. Meidän on työstettävä näitä eri aiheita, mitä sieltä löytyy. Siellä on teknisimpiä seikkoja, toisaalta poliittisia aiheita, mutta on edistettävä kuitenkin sitä, että kaikki tämä tehdään. Ja siksi Langrahassa pidetty epävirallinen ministerineuvosto, jonka Sirtsovits varmasti muistaa, ja toisaalta sitten sitten eh, Roa Wallström, koska uusi komissio ei ollut vielä paikalla hänen käsittelemänsä asiat ja sitten toisaalta uuden komission jälkeen pidetty ensimmäinen neuvosto Madridissa ja sitten tämä käsittely täällä tänään. Kaikissa näissä yhteyksissä olemme halunneet edistää tätä aloitetta ja me haluaisimme tämän viestin teille antaa. Hyvät edustajat, toivon, että te asetatte sen etusijalle ja pitäisi mahdollisimman nopeasti edistää tätä asiaa, josta ollaan yleisesti ottaen aika lailla yksimielisiä. Jos ajatellaan neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa käytyä keskustelua, esimerkiksi kun kävin perustuslaki asian valiokunnassa, niin kävi ilmi, että tämä on tärkeimpiä asioita kansalle tämän uuden vaiheen aikana, joka nyt alkaa. Kiitos. Kiitokset herra Lopes Carrillo. Seuraavaksi komission varapuheenjohtaja, komission jäsen Sefcovic puhuu komission nimissä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies ja haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että he ovat ottaneet esityslistalleen tämän hyvin tärkeän aiheen. Haluaisin henkilökohtaisesti kiittää ystäväni Diegoa ja Äh, Espanjaa puheenjohtajamaana sitä, että he ovat pitäneet tämän agendallaan Espanjan puheenjohtajakauden aikana, koska se, mitä me käyttöön tulee muuttamaan sitä tapaa, millä me teemme politiikkaa unionissa. Tähän asti Euroopan rakennus on tehty edustuksellisen demokratian kautta, ja tämä heijastui myös hyvin Lissabonin sopimuksiin. On hyvin selvä, että Euroopan parlamentin toimivaltuuksia on vahvistettu. Me otamme mukaan kansalliset parlamentit enemmän eurooppalaiseen lainsäädäntöprosessiin prosessiin. Ja meidän täytyy sitten täyttää tämä äh, jotenkin vahvemmalla kansalaisten äh, osallistumisella. Ja käytiin jonkin aika sitten keskustelu siitä, että eikö yksi jätä äh, tavallaan sulje toista ulos, mutta en minä usko sitä koska minusta molemmat elementit, sekä edustuksellinen että osallistuva demokratia, ovat molemminpuolisesti vahvistavia välineitä ja sitä kautta voidaan luoda todellista eurooppalaista yleistä julkista politiikkaa. Ja minä uskon, että tällä välineellä me voimme painottaa vielä enemmän, miten tärkeää Euroopan kansalaisuus on. Ja kuten Diego jo sanoi, olen vakuuttunut siitä, että tämä johtaa vahvempaa, parempaan, rajat ylittävään eurooppalaiseen keskusteluun. Puhumme enemmän eurooppalaisista aiheista eikä ainoastaan kansallisista asioista, kuten usein jäsenvaltioiden pääkaupungeissa tehdään. Komissio oli ja on yhä hyvin kiitollinen parlamentin tekemälle työlle se, mitä parlamentti on tehnyt jo tästä kansalaisaloitteen kehityksestä. Ja 7. toukokuuta viime vuonna hyväksytty päätöslauselma oli erittäin tärkeä poliittinen suuntaviiva ja myös tien viittaa siitä, millä tavalla valmistella tätä kansalaisaloitetta. Kuten te tiedätte, komissio on nyt valmistellut tätä tärkeää lakialoitetta ja kun me teemme tällaisia tärkeitä valmisteluita, niin pyrimme ottamaan mukaan kansalaiset mahdollisimman pitkälle. Ja sen vuoksi olemme järjestäneet julkisia keskusteluita vihreän kirjan pohjalta viime syyskuussa. Olemme olleet positiivisesti yllättyneitä niistä vastauksista, joita olemme saaneet. Me saimme yli 300 vastausta Eh, eri eh, järjestöiltä, yksittäisiltä kansalaisilta, jopa kansallisilta parlamenteilta. Me teimme sitten arvion näistä saamistamme vastauksista ja veimme sitten päätökseen tämän konsultaatioprosessin julkisella keskustelulla Brysselissä, johon osallistui yli 150 osapuolta muun muassa Euroopan parlamentista. Ja jos vetäisin yhteen tämän keskustelun, täytyy sanoa, että siellä oli paljon innovatiivisia ja hyviä ja mielenkiintoisia ehdotuksia, joita komissiolle tehtiin. Mikä oli sitten se kaikkein suurin johtopäätös? No, kansalaiset ovat hyvin kiinnostuneita siitä, että saataisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön tämä kansalaisaloite. He haluavat, että se olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen. He haluaisivat, että se on yksinkertainen, ymmärrettävä ja ennen kaikkea helposti saatavilla käsillä. Olette varmaan samaa mieltä kanssani, että nämä ovat hyvin selkeitä ja tärkeitä parametreja, kun laaditaan tätä lainsäädäntöä koska vain nämä parametrit takaavat sen, että kansalaiset käyttävät tätä välinettä, jotta voitaisiin parantaa ja vahvistaa kommunikaatiota komission ja muiden Euroopan unionin toimielinten kanssa. Tämän konsultaation äh, tulokset ja sitten nämä Euroopan parlamentin ehdotukset. Kaikkien näiden pohjalta komissio nyt sitten valmistelee ehdotustaan. Toivon, että äh, kollegio hyväksyy nämä ehdotukset 31. maaliskuuta – ja tämä ei todennäköisesti olisi mahdollista ilman Espanjan puheenjohtajakauden vahvaa kannustusta, koska jos on näin vahva prioriteetti puheenjohtajakaudelle, sitä täytyy kunnioittaa. Ja minä tiedän, että Espanja on todellakin sitoutunut siihen, että päästäisiin eteenpäin tämän aloitteen suhteen Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Joten kiitokset puheenjohtaja maan rakentavan lähestymistavan, samoin kuin neuvoston ja parlamentin. Me tulemme saamaan tämän uuden tärkeän välineen käyttöön paljon ennen Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen yksivuotispäivää. Kiitos. Kiitokset, herra Sefkovic. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot näistä ensimmäisenä kahden minuutin puheenvuorokollegamme Iniko Menneste Viigo. Iniko, ole hyvä. Ah, señor presidente. Kiitos puhemies. Tässä samassa salissa seitsemisen vuotta sitten äh, eurooppalaiset äh, ja kansallisten parlamenttien äh, jäsenet keskustelivat valmistelukunnassa Äh, ja äh, Alana ja Jürgen Mayer äh, nimet tulivat esiin, koska he esittivät tätä kansalaisaloitetta. Tämä on hyvä esimerkki kansalaisten osallistumisesta ja eurooppalaista demokratiasta. Mehän tarvitsemme eurooppalaisia aiheita ja eurooppalaista käsittelyä Euroopan tasolla. Erra Selkovic, joka valmistelee tätä ehdotusta, ei antanut meille oikein sisältöä. Tämä jäi vähän niin kuin kesken. Mutta ryhmän nimissä toteaisin Sefkovicille, että ainakin kolme ajatusta tässä tarvitaan. Tämä on oltava selkeä ja yksinkertainen. Älkäämme tehkö tästä nyt mitään monimutkaista. Tämän täytyy olla todella kansalaisten saatavilla ilman, että heillä on pitkää yliopistokoulutusta. Tämän lisäksi Euroopan viranomaisten ja kansallisten viranomaisten täytyy tässä tehdä yhteistyötä. Kansallisia viranomaisia tässä todella tarvitaan. Ja kolmanneksi komission ja parlamentin täytyy toimia pedagogisesti ja selittää, miten tätä lainsäädäntöehdotusta voi käyttää ilman, että sitten syntyy mitään ää, turhautumista. Internet on hyvä esimerkki. Internetissä on esimerkiksi ollut kansalaisaloite siitä, että Euroopan parlamentilla olisi vain yksi kokoontumispaikka. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, mihin kansalaisaloitetta ei voi käyttää, koska eh, tämän tyyppisiin asioihin sitä kautta ei voi vaikuttaa. EPP eh, e todella tukee tätä ehdotusta ja katsoo, että näin kansalaiset saavat paljon eh, läheisemmän suhteen unioniin ja voivat todella osallistua. Kiitoksia. Kiitokset tein, niin sitten viikon ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Hauregi kaksi minuuttia sosiaalidemokraattiryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Oli oikein mukava kuulla, herra Shevchovits, tervetuloa tänne kun sain kuulla, että komissio aikoo ensi viikolla 31. maaliskuuta hyväksyä tämän asetusehdotuksen. Tämä on todella suuri uutinen Eli sen takia on paikallaan onnitella komissiota herra Shevtsovitsia ja Espanjan puheenjohtajavaltiona, koska tätä asiaa on viety eteenpäin. Ja myös siitä, että yhteismielisinä tuotte tämän aloitteen parlamentin eteen. Se on tärkeää sen takia, että tämä antaa parla- Euroopan parlamentille legitiimimmän aseman, sillä näin kansalaisilla on suora yhteys parlamenttiin, ei puolueiden kautta, vaan kansalaiset voivat itse ottaa yhteyttä parlamenttiin ja tehdä ehdotuksen lakialoitteesta. Ja tämä on mahdollisuus lisätä legitimiyttä ja tämä jopa vahvistaa kansalaisuuden käsitettä. Kansalainenhan on Maastrichtista alkaen ollut Euroopan hankkeen keskiössä ja kansalaista tulee nyt todella oleellinen tekijä. Ja tämän lisäksi Tämä vahvistaa toimielinten ja kansalaisten välisiä yhteyksiä. Tästä aina puhumme, mutta sitä ei koskaan saada aikaiseksi. Eli näin ihmiset voivat kokea, että Euroopan parlamentti on heitä lähellä ja tietävät, mitä hyötyä siitä on. Ja sen takia haluaisinkin esittää myös jotain suosituksia. Ne ovat hyvin samansuuntaisia kuin mitä saimme kuulla äsken menneeltä viikolta. Eli on hyvin tärkeää, että saadaan näkeksi sellainen teksti, joka on ensinnäkin joustava, eli joka tekee mahdolliseksi tämän oikeuden käyttämisen, että moni ihminen voivat sitä käyttää, pitää vielä päättää missä maissa, minkälaisia prosenttimääriä tarvitaan, kuinka paljon allekirjoituksia, mutta nyt pitää olla joustava ja pitää tehdä helpoksi tämän aloitteen käyttö, mutta sen pitää olla myös selvää, eikä nyt pidä antaa turhaa odotuksia tai on vastattava ihmisten odotuksiin. Eli pitää tietää, onko joku aloite mahdollinen vai ei ennen kuin allekirjoitukset kerätään. Eli tähän pitää saada vastaus ennen kuin allekirjoituksia lähdetään keräämään. Eli tämän pitää olla selvää, avointa, joustavaa ja onnittelut siis teille. Kiitokset herra Auregi. Seuraavaksi liberaaliryhmän nimissä puheenvuoron saa Rova Jäätemäki. Kiitoksia. Kaksi minuuttia. Yes

Meillä on tässä nyt mielestäni valtava mahdollisuus, äh, mahdollisuus tälle yhteiselle Euroopallemme, joka alkoi valtioiden välisistä sopimuksista. Eli oikeastaan pohjana oli tällainen klassinen ulkopolitiikan väline ja kansalaiset olivat vain katsojia. Mutta nyt puhumme ensimmäisestä välineestä, Eh, joka mahdollistaa Euroopan tasolla suoran kansalaisten osallistuminen ja osallistumisen. Ja tämä on ö, eh, valtava mahdollisuus, kaikki sen ymmärrämme. Ö, eh, mikä mahdollisuus tämä on yhteisen eurooppalaisen julkisuuden synnyttämiselle, aikaansaamiselle Ranskassa, Italiassa, Portugalissa, Saksassa ja niin edelleen keskustellaan, mutta nämä keskustelut ovat toisistaan erillisiä. Meillä ei kansalaisten keskustelun suhteen ole yhteiseurooppalaista keskustelua, mutta tällaisen kansalaisaloitteen kautta tämä voitaisiin saada aikaan ja näin kansalaiset voisivat unohtaa sen, että Bryssel on kaukana ja unohtaa käsityksen siitä, että kansalaisilla ei ole mitään sananvaltaa Brysselin suhteen. Ei vaan nyt kansalaiset voisivat todella saada tämän välineen käyttää sananvaltaansa myös Brysselissä. Ja todella nyt on sitten jää nähtäväksi, että tuleeko tästä menestys vai pettymys. Sitä ei vielä tiedetä se liittyy hyvin pitkälti siihen, minkälainen äh, tästä ehdotuksesta yksityiskohdiltaan tehdään. Ymmärrän, että te voi kertoa meille vielä yksityiskohdista, koska äh, tässä on äh, niin paljon tehtävää, mutta muutama asia ehkä kuitenkin. Minä uskon, että tämä asia joko, joko onnistuu tai kaatuu siihen, että komissio se, mitä me lainsäädäntöehdotuksena sitten lopulta teemme, tekee ehdotuksesta jotain muuta kuin esteitä ja, ja, ja byrokratiaa sisältävän. Ei, vaan tärkeää on, että tästä tulee hyvin vakavasti otettava väline, koska mielestäni olisi äärimmäisen turhauttavaa, jos miljoona kansalaista allekirjoittaa aloitteen ja joka sitten päätyy hiljaa paperikoriin ilman, että tästä puhutaan. Meillä täytyy olla ensinnäkin muodollinen tarkastus siitä, että onko näitä allekirjoituksia tarpeeksi ja sitten toiseksi tarkastus siitä, että onko tämä Euroopan unionin toimivaltaan kuuluva asia ja kolmanneksi vielä sisältöön liittyvä tarkastus ja tämän suhteen mielestäni kansalaiset täytyy ottaa mukaan tähän työhön kuulemistilaisuuteen niin, että todella käydään keskustelu eikä vaan lähetetä heille sitten jostain ylhäältä tulevaa kirjettä ja sanelua siitä, että ei tämä nyt käy koska. Jos ajatellaan vaikkapa tätä, tätä rajaa, että kolmannes jäsenvaltioista tai niin Minun mielestäni tämä parlamentin ehdotus, että yksi neljännes jäsenvaltioista riittää, oli ihan hyvä. Eivät nämä esteet saa olla liiankaan suuria. Ja kyllä on suuri ero siinä, onko kyseessä suuri vai pieni jäsenvaltio. Tämäkin täytyisi ottaa huomioon. Ja näyttää siltä, että no niin, muihin kohtiin en nyt voi eh, enää ottaa kantaa, koska aikani on loppu. Mutta tämä on todella yhteinen demokraattinen hanke. Se on hienoa. Kiitoksia ja seuraavaksi sitten ECR-ryhmän nimissä yksi minuutti, herra Kamal, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies ja kiitos komission edustajalle. Meidän pitäisi olla tyytyväisiä silloin, kun tehdään aloitteita, jotka vievät valtaa Euroopan unilta ja muilta hallituksilta kansalaisille ja palauttaa vallan kansalaisille. Eli minä haluaisin nyt esittää pyynnön, tarvitsemme lisää joustoa. Miksi meidän pitää ennalta määrätä, minkälaisiin asioihin liittyen kansalaiset voivat aloitteita tehdä? Jos aloite halutaan tehdä, niin meidän pitää olla vastuullisia. Meidän pitää kertoa, mitä mieltä asiasta olemme. Jos tämä liittyy esimerkiksi parlamentin kokoontumispaikkaan, niin kyllä pitää vastata, miksi ei asiaan mukautettaisi käsittelyn mutta on sitten korostettavaa avoimuutta, sillä on hyvin vaikea, että kukaan yksittäinen kansalainen tai kansalaisryhmä keräisi näitä allekirjoituksia. Siksi järjestöt ehkä lähtevät tätä tekemään ja pitää tehdä selväksi, mistä rahoitusta saadaan, sillä muuten tämä eh, vaikeutuu, eli pitää olla todellinen kansalaisaloite eikä mikään kansalaisjärjestöjen tekemä aloite. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi GUE NGL-ryhmän nimissä puheenvuoron saa minuutiksi herra Söndergaard, olkaa hyvä. Tack, Kiitos puhemies. Kansalaisten epäluottamus EUta kohtaan on kasvanut. EU-vaalit osoittivat hyvin selvästi tämän. Mikäli eurooppalainen kansalaisaloite tulkataan niin, että vain harvat voivat sitä käyttää, silloin se tulee vielä heikentämään tilannetta ennestään. Siksi meidän ryhmämme vaatii, että eh, nämä säännöt eivät ole liian tiukkoja, vaan että asiat voivat olla eurooppalaisesti tärkeitä, vaikkakin eh, ensimmäiset miljoona allekirjoitusta tulisi vain muutamasta jäsenvaltioista. EUn parlamentti voi myös tehdä paljon ottaakseen vakavasti tämän aloitteen. Me voimme täällä tänään päättää, että joka kerta kun kansalaisaloite hyväksytään, niin silloin me velvoitamme itsemme keskustelemaan aiheesta täällä parlamentissa. Keskustelu, joka voi sitten johtaa jonkinnäköiseen lausuntoon tästä aloitteesta. Tällä tavalla mekin sitten otamme vakavasti kansalaisten toiveet ja toivon, että me yhdessä ryhmien kesken voisimme tehdä tällaisen muutoksen esimerkiksi työjärjestykseen. Kiitos. Kiitokset kollega ja tämä kierros päättyy herra Van Hecken, joka puhuu minuutin ajan sitoutumattomien nimissä. Kiitoksia puhemies. Tähän mennessä olen kyllä kuunnellut hyvin epäluuloisesti aiempia puhujia kokemuksesta Alankomaiden ja Ranskan kansanäänestyksistä ja viimeksi Irlannin kansanäänestyksestä tiedämme kyllä, miten eurokratia kohtelee tai käsittelee kansalaisten tahtoa. Mikä tämän kansalaisaloitteen tarkoitus nyt sitten oikein on. Tässä mm, mukaan esitetään, että täytyy kuulla kansalaisia ilman kuitenkaan, että tämä vaikuttaa päätöksen tekoon todellisella tavalla. Sitten halutaan eh, asettaa näköisiä esteitä ja proseduureja ja menettelytapoja, byrokratiaa ja eh, samat, eh, tasan tarkkaan samat vähän demokraattiset eurokraatit tekevät joka tapauksessa sitten lopulliset päätökset. Me tarvitsemme sitovia kansanäänestyksiä Euroopassa. Esimerkiksi Turkin liittymisestä Euroopan unioniin. Ja valitettavasti tämä kansalaisaloite on äh, vain karikatyyri, täysin äh, äh, huono esimerkki kansalaisten todellista osallistumisesta. Kiitoksia. Ja nyt olemme kuulleet poliittisten ryhmien puheenvuorot ja kuulemme kollegojen omat henkilökohtaiset puheenvuorot. Näistä ensimmäisenä kahden minuutin puheenvuoro kollega Cassini, perussopimusvaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Eh. Kiitos puhemies. Oli ilo kuulla Karjan ja Shevkovicin sanat uusi Lissabonin sopimus esittää, että meidän pitäisi hyväksyä tämä orgaaninen toimintatapa ja tämä tekee selväksi sen, että on olemassa eurooppalainen kansa. Usein kritisoidaan Euroopan unionia siitä, että se ei ole demokraattinen. Lissabonin sopimuksella on pyritty vähentämään demokratian vajetta eri tavoin. Yksi näistä tavoista on tämä, eli kansalaisaloite. Kansalais aloitteella pitäisi olla juridisia vaikutuksia, aika vahvoja vaikutuksia. Tämä ei voi olla samanlainen kuin vetomukset, niitä on jo olemassa, yhteiset vetomukset. Pitää tehdä ero aloitteiden ja vetomusten välille, pitää tehdä säännöt, jotka estävät väärinkäytökset, mutta tarvitaan kuitenkin selvyys siitä, että tässä on kyse yhteistä tahdosta. Lissabonin sopimuksen artiklassa 11 puhutaan kansalaisaloitteesta ja siellä sanotaan, että aloitteen symbolinen vaikutus on kaikkein tärkeimpiä asioita, sillä tässä nyt puhutaan siitä, että on olemassa Euroopan kansa. Kyse ei ole vain eri jäsenvaltioiden kansojen summasta. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että hyväksyttävissä säännöissä tämä asia tehdään selväksi. Eli ensinnäkin pitää aiheen pitää olla eurooppalainen, Euroopan laajuinen ja sitten minimimäärä allekirjoittajia. Ja se, että he ovat jakautuneet johonkin tiettyyn määrään jäsenvaltioita, ranskalaiset, italialaiset, espanjalaiset ja niin poispäin ottavat näin kantaa, mutta toivottavasti eivät ainoastaan he, vaan kaikkien kansalaisten pitää ottaa kantaa. Kiitoksia sitten sitä kurmain minuutti. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Kansalaisaloite on yksi Lissabonin sopimuksen pääasioita. Sitä kautta parannetaan suoraa demokratiaa unionissa. Tätä uutta välinettä pitäisi voida käyttää niin, että se, sen uskottavuus myös varmistettaisiin. Haluaisin mainita vain kaksi asiaa. Ensinnäkin kerättyjen kerätyt allekirjoitukset täytyy verifioida. Tämä on hieman hankalaa sen vuoksi, että meillä on erilaista lainsäädäntöä jäsenvaltioista. Meidän täytyy löytää optimaaliset ratkaisut näille eri vaatimuksille. Toinen on se, millä tavalla hyväksytään nämä allekirjoitukset. Täytyy pyrkiä löytämään paras mahdollinen keino toimia. Pitäisikö tässä esimerkiksi, mistä tässä pitää tavallaan luopua? Minusta Shevkovicin työ on ollut hienoa, samoin Espanjan puheenjohtajamaana. Olen iloinen siitä, että meillä on ollut mahdollisuus keskustella vielä näistä asioista, jotka on ratkaistava niin, että kansalaisaloitteesta tulee toiminnallinen. Haluaisin nyt tietää, mikä teidän, miten komissio aikoo hoitaa tätä asiaa. Millä tavalla komissio aikoo esimerkiksi verifioida nämä allekirjoitukset. Ja sen lisäksi meidän täytyy olla hyvin selkeitä, että kun me täällä Euroopan parlamentissa valmistelemme mietintöä, mikä on se lähtökohta, josta me lähdemme. Minä uskon siihen, että me täällä edustamme Euroopan kansalaisia. Meidän täytyy olla varmoja sitä, että voimme lähettää vahvan viestin viestin eteenpäin, joten uskon, että Espanjan puheenjohtajamaana tekee hienoa yhteistyötä Belgian ja Unkarin kanssa. Kiitos hienosta työstä. Jatketaan sitä. Kiitokset rouva Kurmai. Seuraavaksi rouva varapuhemies Huolis puolitoista minuuttia. Minister, Vice President of the Commission arvoisa Kiitos puhemies. Tämä on väline, jolla on paljon potentiaalia ja se voi olla hyvin tärkeä signaali Euroopalle. Minun omassa maassani, jos me haluamme saada aloitteita lävitse, meidän täytyy löytää ensin parlamentin jäsen, sitten täytyy olla mahdollisuus voittaa veikkauksessa, se on yhtä helppoa Joten minä uskon todellakin, että me olemme tässä nyt tuomassa jotain tärkeää ja, ja mielenkiintoista kansalaisille ja se tekee minut ylpeäksi. Mutta tämän täytyy olla käyttäjäystävällinen, saatavissa ja sen täytyy olla myös uskottava, joka merkitsee sitä, että meidän täytyy olla kohtuullisen tiukkoja siitä, että asiat liittyvät EUn toimivaltuuksiin. Ja meidän täytyy voida myös vastata näihin teknisiin vaatimuksiin. Ja kaikkein tärkeintä minusta on se, että parlamentin täytyy olla valmis tekemään yhteistyötä näiden aloitteen tekijöiden kanssa. Ei tämä mitenkään riko meidän oikeuksiamme, ei, vaan tämä on asia, jossa me voimme ojentaa kätemme kansalaisille niin, että me kuulemme heidän viestinsä komissiolle ja että me voimme auttaa heitä viemään tämän viestin eteenpäin ja sitä kautta me voimme luoda todellista eurooppalaista demokratiaa. Eh, Kiitokset Rouva Wallis. Seuraavaksi toinen puhemies, Rouva Isabel Duran, minuutti. Kiitos puhemies. Kollegani Hefner täällä otti esille jo joitain elementtejä, jotka ovat oleellisia, jotta tästä aloitteesta tulisi uskottava ja legitiimi. Minä haluaisin kiinnittää huomenne kahteen seikkaan talous- ja sosiaalikomitean lausunto, joka on oikein mielenkiintoinen ja joka voi pitäisi ottaa huomioon päätöksenteossa. Ja sitten sanoisin myös, että osallistava demokratia toimii silloin, kun kaikki toimivat omassa roolissaan. Valitut edustajat täällä, mutta myös kansalaisjärjestöt ja sitten kansalaiset, jotka eivät ole järjestäytyneet ja heille tämä aloite on hyvä mahdollisuus. Ja siksi haluaisinkin pyytää ja muistuttaa, että artikla 11 mahdollistaa organisoidun strukturoidun vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Haluaisin tietää, minkälaisia aloitteita aiotte tehdä, jos ajatellaan työmarkkinaosapuolten välistä keskustelua. Tällainenhan on säädelty. Onko teidän tarkoituksenne ottaa vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa mukaan aloitteen rinnalle, eli jotenkin strukturoida sitä ja huomioida eri instituutiot? Kiitos. Kiitokset rouva Duran. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Van Dalen. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Kun Lissabonin sopimus astui voimaan, saatiin äh, nyt myös mahdollisuus näille kansalaisaloitteille. Tämä on hyvä, mutta kun ajatellaan kansalaisaloitetta, se voi antaa äh, mahdollisuuden lisätä kansalaisten luottamusta Eurooppaan ja ää, äh, nyt kollega Matinkas, joka täällä on myös paikalla, on tehnyt aloitteen siitä, että sunnuntai säilyisi ää, äh, vapaapäivänä päivänä, joka pidetään perheelle. Ja minä tuen tätä hänen aloitettaan äh, erittäin mielelläni. Ja minä pyytäisin, että kaikki tukisitte tätä aloitetta sunnuntain pyytämisestä pyhäpäiväksi päiväksi jolloin voi viettää aikaa perheen kanssa. Mielestäni parlamentin ja komission täytyy todella kuunnella kansalaisiaan, sillä <laughs> kansalaisten Eurooppahan tämä on. Kiitokset herra Van Dalen. Seuraavaksi puheenvuorossa Rova Kolaska Bovinska. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Panie Kiitos e, puhemies. Lissabonin sopimus lisää Euroopan parlamentin toimivaltuuksia. Ja nyt me saamme myös kansalaisaloitteen, mikä on hyvin tärkeä askel Euroopan historiassa. Ja jotta tämä toimisi kansalaisten taholta, niin tämä täytyy perustua toimenpiteille, jotka eivät riko kuitenkaan demokraattisia perusoikeuksia. Euroopan parlamentilla tulee olla oma roolinsa tässä aloitteessa. Edellisen parlamentin aikana äänestettiin, äänestettiin sen siitä, että mitä tapahtuu kansalaisaloitteille, jotka komissio hylkää tälläkin parlamentilla pitäisi olla myös oma osuutensa ja esimerkiksi äänestäjien pitäisi pystyä selvittämään, onko jokin aloite hyväksyttävissä käsittelyyn. Ja parlamentti on ainoa demokraattisesti valittu elin unionissa. Ja kansalaisaloitteessahan on kysymys kansalaisten näkemyksistä ja huolista. Ja jos komissio äh, kieltäytyy käsittelemästä kansalaisaloitetta, niin äh, silloin ihmiset eivät välttämättä lainkaan äh, ymmärrä, mistä on kysymys. Mikä tahansa kansalaisjärjestö tai järjestö, joka vie eteenpäin kansalaisaloitetta, sen täytyy hyvin selkeästi kuvailla, mistä tässä aloitteessa on kysymys vaikkakaan se eh, ei sisältäisi lainsäädäntöehdotusta. Jäsenvaltiossa pitäisi harmonisoida nämä menettelytavat näihin aloitteihin. Mikäli meillä on liikaa eroavaisuutta, niin me tulemme menettämään mahdollisuuden käsitellä näitä aloitteita. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Flasikova Benova minuutti. Kiitos oikein paljon puhemies. Hyvä neuvoston edustaja ja komission puheen varapuheenjohtaja. Kansalaisaloite on demokratian voitto kulku, sillä, sillä saadaan ihmiset mukaan politiikkaan Euroopan unionissa. Tämä on hienoa, herra Shevchovits, ja sitten haluaisin viitata asioihin, jotka sitä Gurma täällä mainitsi, sillä hänen kysymykseen pitäisi vastata. Hän kysyi muun muassa sitä, miten allekirjoitukset kerätään kerätäänkö ne kun valtion mm, toimipaikan kautta vai kadulla ja tulisiko tässä ehkä rajoituksia puheen vapaudelle, sanan vapaudelle ja sitten kyse on rahoituksesta, kuka vastaa rahoituksesta, EU maksaa vai jäsenvaltiot vai itse ne ihmiset, jotka ovat aloitteen takana. Voisiko olla mahdollista, että demokratiasta joudutaan maksamaan sellainen hinta, joka liittyy kansalaisten maksukykyyn? Ja sitten on myös kysymys siitä, kuinka paljon aikaa annetaan allekirjoitusten keräämiseen on hyvin tärkeää, että kansalaisaloitetta suojataan sellaisilta henkilöiltä, jotka haluavat mennä EUn intressiin vastaan. Kiitos, sitten Rova Harkin puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Henkilönä, joka on kampanjoinut Lissabonin kyllä äänen puolesta kahteen kertaan, pitää kansalaisaloitteena erittäin hyvänä, mutta olen eri mieltä kollegoiden kanssa, koska tässä on ongelmia toki, mutta sillä on potentiaalia ja minusta tämä on nimenomaan mahdollisuus osallistuvan demokratiaan. Minä olen Äh, pyrkinyt äh, saamaan ihmisiä mukaan komission kuulemisiin ja myös osallistumaan vetomusvaliokuntaan. Mutta meidän ei tule ainoastaan kuunnella kansalaisia, vaan meidän täytyy huolehtia siitä, että heidän näkemyksensä otetaan huomioon kaikessa lainsäädännössä, jota me teemme. Tämä on EUn toimielimille mahdollisuus selkeästi osoittaa, että Euroopan kansalaisten näkemykset otetaan huomioon alusta loppuun asti. Tämän lainsäädännön täytyy olla äh, kuluttajaystävällistä, sen täytyy olla helposti saatavissa. Apua ja tukea täytyy antaa kansalaisille, jotka haluavat järjestää tällaisen aloitteen. Täytyisi olla myös selvää se, että missä komissio voi toimia ja missä asioissa ei, koska muuten tämä johtaa ainoastaan lisäsyytteisiin demokratiavajeesta ja ihmisten vihaan, mikäli kerätään miljoona allekirjoitusta vetomukseen ja sitten yhtäkkiä se ei sitten kuulukaan EUn toimivaltuuksiin, joten me tarvitsemme tästä selkeyttä ja meidän täytyy olla myös proaktiivisia. Meidän täytyy ottaa kaikki mahdollisuudet irti tästä lainsäädännöstä, eikä meidän tule luvata enempää kuin mitä me voimme toimittaa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 kun tätä välinettä on laadittu, niin siinä meillä on suuri vastuu kannettavana, koska nämä toiveet, joita kansalaisten puolelta tulee, niiden puolella, jotka haluavat eurooppalaista agendaa edistää, niin heidän katseensa ovat suunnattu meihin. Meidän täytyy mihin, mihin tahansa siis siellä missä on kyse vetomuksista, niin meidän täytyy välttää se, että Euroopan kansalaisaloite ei tule tällaiseksi puhtaaksi valitukseksi, josta ei ole sitten mitään valit itkumuuriksi, joka ei aiheuta mitään seurauksia konkretiassa. Aktiiviset kansalaiset odottavat tuloksia, odottavat miten me tämän asian hoidamme. Jos esteet asetetaan liian korkeaksi, niin tur, äh, sitten suuri potentiaali turhautuu Euroopan suhteen. Ajatelkaa sitä. Se on suuri äh, rasite kerätä miljoona allekirjoitusta äh, niiden ihmisten keskuudessa, jotka tietysti teemasta ovat kiinnostuneita. Jos sitten tämä jää vain suunnitelmiksi ja sitä ei seuraa mitään, niin sitten ehkä olemme tehneet karvonpalveluksen Euroopalle, eurooppalaiselle demokratialle. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että miten komissio tätä asiaa hoitaa. Tämä on keskiössä minun mielestäni. Maria Puolitoista minuuttia sitten Maria Nedelcheva. Puhemies, ministerineuvoston puheenjohtaja. Tämä on tärkeä osa, saadaan aikaan todellinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta. Se on mahdollisuus uusi sellainen Euroopan kansalaisille vaikuttaa enemmän päätöksentekoon. Minä toivon, että sen täytäntöönpano vahvistaa tuntemusta siitä, että kuulumme samaan yksikköön, omaan Eurooppaamme, koska tällainen eurooppalainen tuntemus on ikävä kyllä varsin heikko ja usein sitä puuttuu. Teknisten, hallinnollisten ja käytännön seikkojen lisäksi, jotka liittyvät konkreettiseen täytäntöönpanoon aloitteessa, missä tuntuu, että meidän viestimme pitää ennen kaikkea olla poliittinen. Itse asiassa meidän ei pidä unohtaa punaista lankaa, joka on tämän esityksen taustalla, lähentää kansalaisia Euroopan unionin toimielimen herättää kiinnostusta Eurooppa-kysymyksiin, saada heidät osallistumaan yhteisöpolitiikkaan. Näin tämä pitää jatkuvasti pitää mielessä. On kyse sitten jäsenvaltioiden minimimäärästä, joista allekirjoituksia tulee, tai miten varmennetaan ja kerätään nimikirjoituksia, miten hyväksytään eri aloitteen ehdotuksia. Meidän pitää valvoa sitä, että kansalaiset, kansalaisia ei estetä tekemästä aloitteita. Esimerkkinä haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että kustannukset, jotka liittyvät nottaaritarkennuksiin, ovat huomattavia. Jotkut Jotkut maat harjoittavat tällaisia aloitteita ja kustannukset saattavat olla liiallisia. Tämän tyyppisiä esteitä pitää pyrkiä välttämään, jotta kansalaisaloite onnistuu. Meidän ei pidä unohtaa myöskään sitä, että meidän pitää vahvistaa parlamentin roolia. Sehän edustaa kansalaisten vapaata tahtoa ja takaa budjetti avoimuuden. On välttämätöntä, että parlamentti osallistuu täytäntöönpanoon ja lisääntyvässä määrin tällä tavalla EU saa todellisen demokraattisen ytimen. Kiitoksia. Seuraava puhuja on herra De Rossa, minuutin ajan. Kiitoksia, herra puhemies. Tämä on yksi tärkeimpiä demokraattisia edistysaskelia koko Euroopan unionin historiassa. Eh, Irlannin eh, kansa sitten loppujen lopuksi hyväksyi Lissabonin sopimuksen ja yksi syy oli nimenomaan tämä kansalaisaloitemahdollisuus. Eh, nyt sitten kansalaiset voivat maan ylittä, rajat ylittävällä tavalla tehdä ehdotuksia, mutta tämä pitää myöskin prosessina olla avoin. Aina kun näitä lai, lai, lai, laaditaan, pitää tietysti tietää sitä, että kuka niihin vastaa Komission äh, on päätettävä äh, sitten äh, joka päättää sitten, miten niitä toimitaan, mutta se ei kuitenkaan saa olla sellainen, joka määrittelee sitten ne, mitä kysytään. Tässä täytyy kasvattaa oikeusasiamiehen roolia siltä osin, että mikä, mitä voidaan hyväksyä kansalaisaloitteen kohteeksi ja vähemmäismäärä jäsenmaita, joita tarvitaan tällaiseen, on, olisi mielestäni oltava seitsemän eikä yhdeksän ja perään kuulutan edelleenkin sitä, että, tämä, että tätä yhden, yhden miljoonan vähimmäis määrää, eh, mitä sopimuksessa on määritelty, ei, joka sopimuksessa on määritelty, ei pidä lähteä rikkomaan. <clears throat> Et sitä ei pistä, pidä ryhtyä manipuloimaan eh, esimerkiksi jäsenmaiden määrää kasvattamalla ja näin poispäin <clears throat> eh, olisi oltava mahdollista sallia myöskin kansalaisten rekisteröityvän tätä äänestystä varten. Seuraavaksi Rova Lunacek minuutti. Haluan aloittaa puhemies espanjan kielellä kiittää puhemiehistöä siitä, että on ryhtynyt tähän aloitteeseen, jotta siihen ryhdyttiin jo ennemmin kuin tähän virallisesti ryhdyttiin nyt sitten saksaksi. Saksaksi jatkan ikinä komissiota siitä, että se on tarttunut Espanjan puheenjohtajamaan aloitteen ja sanonut, että kyllä jo ensi viikolla teemme, esitämme tämän ehdotuksen ja toivotaan sitten, että kesään mennessä siitä tulee valmis ehdotus on tärkeää, että kun ajatellaan näitä kansalaisten odotuksia, niin että ne myös täytetään. Kuten monet puhujat ennen minua, niin minusta nämä uudet, että tämä kynnys on tässä liian korkea viisi maata olisi sopiva. Jos kerätään miljoonaa allekirjoita, se ei ole helppoa, vaikka se voisikin tehdä internetin kautta. Mutta on tärkeää näyttää ihmisille, että haluamme, että he tulevat mukaan tähän yhteiseen Eurooppaan ja että voidaan käydä aitoa eurooppalaista keskustelua. Pidän myös tärkeänä sitä, että mm, tämä sisällöllinen, oikeudellinen ja muodollinen tar- tarkastelu alkaa mm, ajoissa, eikä vasta sitten kun on alettu kerätä allekirjoituksia pitäisi tukea tätä aloitetta myös käännöksellä esimerkiksi. Jos näin käy, niin sitten pystymme saamaan kansalaiset jälleen ja vahvemmin innostumaan yhteisestä Euroopasta. Kiitoksia, Rova Lunacek. Sitten puolitoista minuuttia. Eh, Anna Zaborska, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies Kiit, kiit, kiitoksia tästä aloitteesta. Me olemme todellakin ottaneet pitkiä edistysaskelia Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa. Tämä kansalaisaloite tarjoaa uuden Euroopan integraation instrumentin. Kansallisvaltioiden kansalaisilla on nyt sitten mahdollisuus vedota Euroopan toimielimiin ja, ja käyttää oikeuttaan demokraattisia oikeuksiaan se, tällainenhan tämä väline on. Et, et, et, siinä, siihen liittyy tiettyjä vastuita ja velvollisuuksia. Meistä myöskin kansallisten perustuslakien takaminen on oltava etusijalla. Kuten komissio totesi, tässä täytyy luodattaa hyvää tasapainoa ja haluaisin vielä lisätä, että, ei se saa olla minään verukkeena, jolla pyritään sitten heikentämään toissijaisuusperiaatetta. Meidän on tarkkoin määriteltävä miten, tämän, miten tätä välinettä käytetään ja miten laajalti sitä, jotta, jotta se on sitten sekä realistinen että toimielinten että kansalaisten kannalta. Kiitoksia. Sitten minuutin ajan puhuu Rova Judith Merkis. Um, yes, I'm very happy. Puhemies, olen erittäin tyytyväinen kansalaisaloitteesta jos teille sopii, nyt puhun hollantia ja selitän, miksi niin tyytyväinen ollenkaan ollenkaan. Siis olen todellakin tyytyväinen, kuten jos sanoin. Kansalainen pystyy nyt enemmän kuin kerran viidessä vuodessa vaikuttaa. Hänellä voi olla todellinen rooli EU:ssa. Tämän takia on tärkeää, että kansalaiset myös tietävät, milloin voi kääntyä meidän puoleemme hän, ne kansat voivat käyttää myös komission puoleen, mutta heidän pitää voida tietää, milloin ne maasta kääntyä komission puoleen, joten tarvitaan laaja tiedottamiskampanja. Haluaisin sanoa, että kansalaisaloitteesta tulee kypsä vasta silloin, kun kaikki toimielimet EU:ssa ottavat vakavissaan miljoonan kansalaisen äänen ja uskon, että hallitusten edustajien pitää tätä myös kuunnella. Jos miljoona eurooppalaista haluaa, että ei enää käydä Strasbourgissa, niin silloin kyllä pitää heitä myös kuunnella. Kiitoksia, Rova Merkis. Seuraavana herra Provera saa minuutin puheenvuoron. Kiitos, puhemies äh, olen varma, että tämä aloite, joka nyt on annettu eurooppalaisten käsiin, tulee varmaankin sitten kansalaisia lähentämään Eurooppaa ja sen instituutioita täytyy kuitenkin äh, muistaa, että, että aiemmin on, on pyritty yhteyttä pitämään kalliin äh, valistuskampanjoihin, joiden tulokset ovat olleet hyvin laihat Tämä äh, vahvistaa äh, demokratiaa Euroopassa, koska näin nyt sitten kansalaiset voivat välittömästi sanoa sanattavansa tärke- heille tärkeistä asioista. Tämä, on, tämä, on, tämä, jos mikä, on suoraa demokratiaa ja ja, mm, ja äh, vahvistaa parlamentarismia. Komission täytyy tehdä tästä myöskin sitten toimiva väline Komission on omalta osaltaan edesautettava kansalaisten mahdollisuuksia käyttää tätä demokratian suomaa välinettä hyväkseen. Ja, ja, mitä, mitä, ja todellakin myöskin sitten, että tämä aloitteiden mahdollisuus on tietysti panos eurooppalaisen demokratian. Seuraavaksi sitten herra Papanikoladu, minuutti. Κύριε Πρόεδρε, Hyvät naiset herrat, usein puhutaan tarpeesta lisätä eurooppalaisten kansalaisten osallistumista. Puhutaan myös tarpeesta, että kansalaisten pitää olla lähempänä eh, instituutioita. Ja kun puhutaan kansalaisten, niin kaikkien EU-jäsenmaiden kansalaisista tietysti. Tästä puhuttiin myös välijälkeen, kun nähtiin, että tämä oli erityisen alhainen. Sen jälkeen on eh, tapahtunut tärkeää tärkeä asia EU. Tietysti viittaan tässä Lissabonin sopimuksen voimaantuloon. Se on tärkeä sopimus. Kansalaiset ovat sen sopimuksen ytimessä ja yksi kulmakivistä sopimuksessa on se, miten eh, toimielimiä saadaan lähemmäksi Euroopan kansalaisia. Artikla 11 kohta 4 Euroopan kansalaisaloite vahvistaa tämän. Tämä on erityinen, erittäin hyvä aloite. Se tukee avoimuutta ja demokratiaa ja osallistumista ja täytyy varmistaa, että tätä säännöstä, tämä säännöstä pannaan toimeen täysimääräisesti ja siinä ongelmat tulevatkin esiin ja sitten siksi kollegani ovat puhuneet tarpeesta, että tämä koko prosessi olisi uskottava ja meidän kaikkien täytyy antaa panoksemme, jotta voidaan varmistaa se, että kansalaisaloite lähtee liikkeelle. Jos miljoona allekirjoitusta kerätään, niin homma toimii. Muuten on tietysti, muuten olisi harmi, jos näin ei kävisi. Meidän kaikkien vastuu on selittää asia oikein niin, että kansalaiset ymmärtävät. Meidän täytyy selittää heille, että he voivat laittaa alulle jotakin tällaista ihan alusta alkaen, tällaisen proseduurin saada liikkeelle toimielimissä. Viestimme täytyy olla selkeä. Täytyy olla käyttäjäystävällinen, ymmärrettävä ja selkeä prosessi, joka toimii kansalaisten parlamentin toimielinten jäsenvaltioiden kaikkien puolesta, jotka ovat prosessissa mukana. Kiitoksia paljon. Sitten puolitoista minuuttia puhuu herra Koilio. Kiitoksia puhemies. Neuvoston komission edustajat muutama kuukausi sitten ihmiset sanoivat, että Lissabonin sopimus ei koskaan tulisi voimaan, mutta tässä nyt ollaan ja meidän pitää pohtia, miten sitä aletaan täytäntöönpanna täytyy, täytyy saada todellisia vaikuttavia säädöksiä aikaan. Lissabonin sopimus antaa huomattavan panoksen sille, että voidaan vahvistaa demokratia, parlamentaarisia valtuuksia Euroopassa ja jäsenvaltioissa myös. Mutta ennen kaikkea tässä vahvistuu kansalaisen asema, on vapauden oikeuden alue, on vapa- toissijaisuusperiaatteesta paljon puhuttu, uusi in- uutuus on juuri tämä kansalaisaloite, niin kuin täällä on ne monet sanottu mennestä viikoista esimerkiksi. Mutta minä haluaisin korostaa aivan erityisesti sitä, että kun tämä tulee julkisesti voimaan, meidän pitää olla erittäin varovaisia. Pitää välttää, ettei tämä ole vain tyhjä ilmaisu jostakin siitä, mitä pieni määrä maita haluaa tai suuri määrä kansalaisia yhdestä maasta haluaa. On hyvä, että kansalaiset laajapohjaisesti osallistuvat. Meidän pitää olla tässä kyllä aika tiukkoja. Jos tarkastelemme tiukkuutta ja laajentamista, niin pitäisi ehkä pohtia tämän pohjan laajentamista miten kansalais, jotta kansalaiset osallistuisivat rajat ylittävällä tavalla. Jos monet eivät osallistu prosessiin, silloin Lissabonin henki häviää. Me haluamme vahvempaa, enemmän Eurooppaa, se, sitä, että kansalaiset on, osallistuvat enemmän dynaamista liikettä heidän joukossaan. Kiitoksia. Kiitoksia herra Kallio. Sitten puolitoista minuuttia. Herra Milan Zehra. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, Puhemies, komissaari, hyvät äh, kollegat. Äh, minä haluaisin ilmaista äh, tyytyväisyyteni iloni siitä, että me olemme nyt sitten saaneet tämän aloitteen, joka meillä on luvattu. luvattu. Tämä tulee kaventamaan tätä demokratiavajetta ja toisaalta myöskin vahvistamaan itse demokratiaa. <clears throat> Tämän päivän demokratia on, on osittain kyseenalaistettu, koska tämä demokraattinen vuoro, vuoropuhelu ei niinkään saa sijaa, kun demokratia mielletään pelkästään mahdollisesti pitää vaaleja. Tämä ilmenee sitten heikkona äänestysvilkkautena ja ylipäätänsä sitten äh, epäluulona demokraattisia äh, instituutioita kohtaan. Äh, nyt sitten Lissabonin sopimuksen kautta Euroopan parlamentti on saanut uusia valtaoikeuksia ja, ja, ja, sitten, ja myöskin nyt sitten kans, kansalaisilla on oikeus myöskin omia, omaa sananvaltaansa laajentaa. Olen hyvin iloinen tästä. Tätä voidaan pitää tällaisena eurooppalaisena demokratiaprojektina ja yhtenä sen edistysaskelina. Uskon, että että, että tässä on nyt todellakin otettu pitkiä edistysaskeleja. Äh, demokratia on entisestään vahvistettava äh, ja laajennettava muille alueille. Esimerkiksi komission nimeäminen voisi olla yksi sellainen sarka, jossa eurooppalaiset äh, instituutiot ja eurooppalaiset toimielimet voisivat vahvistua noin demokraattisesti ja rakentua demokraattisemmin Eh, minusta tämä on erinomaisen hyvä, hyvä aloite vahvistaa demokratiaa. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Salvatore Iacolino. Commissione una splendida opportunità quella di oggi poter Komission jäsen, hyvät kollegat. Se, mitä teemme tänään, voi vahvistaa demokraattisen osallistumisen arvon, jolla on arvoa kansalaisille Lissabonin sopimuksen myötävaikutuksella. Muutama kuukausi sitten Puhuttiin siitä, että olisiko meillä tätä sopimusta vai ei. Mutta se, mitä meillä nyt on, niin sitä pitää arvostaa. Täytyy määritellä selkeästi ja tarkasti se, mitä merkittävällä määrällä jäsenvaltioita tarkoitetaan. Mielestäni meidän täytyy todellakin käyttää kriteeriä, että varmistaaksemme, että mahdollisimman monet kansalaiset pääsevät tähän mukaan, mutta myös sellainen määritelmä, joka on demokraattisesti validi. Tietysti yksinkertainen, nopeutettu, joustava menettely olisi hyvä. Ja muutamat viikot ovat aika jolloin olen näkenyt, että ihmiset ovat valmiita katsomaan näitä ideoita ja tulevat yhä tietoisemmiksi. Tämän näkee kouluissa. Lapset haluavat, tulevat yhä tietoisemmiksi Euroopasta. Ja Lisabonin kautta haluavat osallistua siihen, haluavat enemmän tietoa, haluavat tehdä tästä välineestä jotain sellaista, joka on yhteisessä käytössä yhteiskunnassa. Samaan aikaan komissio, parlamentti ja neuvosto ovat amassa, jossa niitä vaaditaan tekemään yksinkertaiset proseduurit. Kiitoksia herra Jakolino. Hyvät kollegat, nyt on sitten menetty ilman puhujalistaa, siis tämä Catch the Eye-menettely. Monet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Minun täytyy olla tietysti sanoa, että kaikille voi antaa puheenvuoroa, mutta ensimmäisenä minuutin herra Martin Kassler herr präsident verehrte kolleginnen! Hmm, kiitoksia puhe, hyvät kollegat <clears throat> minä olen äh, yksi ensimmäisiä, joka olen peräänkuuluttanut näitä, tätä kansallisaluetta. Ja nyt, nyt on sitten kerrankin tilaisuus antaa kansalaisille vaikutusmahdollisuus ja luvata heille osallistua tähän eurooppalaiseen demokratian sen työhön. Näin pääsevät osaksi tätä prosessia ja, ja kantaa oma osuutensa näistä eurooppalaisista kysymyksistä. Minä haluaisin kohdistaa teille pyynnön kun te sitten tämän asetuksen saatatte loppusuoralla. Mehän olemme eurooppalaisina edisty, edistyksellisiä teknologisia suuntautuneita ihmisiä, että, että me minusta tässä kannattaa nyt hyödyntää internetiä ja, ja mahdollistaa myöskin sitten elektroninen allekirjoitus tämän kansalaisaloitteen toteuttamiseksi, jotta tämä miljoona allekirjoittajaa saataisiin helposti. Ja tässä voidaan kyllä mennä vielä pidemmällekin. Tämä, tämä on tietysti aloite on hyvä, tämä aloite, mutta sitten haluaisin jatkossa, että kansalaiset voisivat myöskin sitten tehdä päätöksiä, kuten esimerkiksi minun osavaltiossani Bajarissa. He voivat sitten osallistua sitten varsinaiseen päätöksentekoon ja niin haluan sitä, tätä järjestelmää ulottaa Euroopan asti. Seuraavaksi rouva Lidia de minuutti. Kiitoksia. Konsultaatiot ovat loppumassa Euroopan kansalaisaloitteesta ja osoittautuu, että siihen on osallistunut 323 vastaaja vain. Tämä tulos osoittaa, että kaikki Euroopan toimielimen pitäisi nyt todellakin ot- ottaa tämä aloite omakseen. Tänään nimittäin nähtiin, että harvoilla on tietoisuus sen olemassaolosta. Konsultaatiot osoittavat kuitenkin suuntaa, johon komissio pitäisi mennä, kun se laatii toteuttamissääntöjä ne pitä, täytyy olla yhteiset säännöt allekirjoitusten keräämisessä ja myöskin näiden äh, aitouden toteamisessa. Ja samat ikävaatimukset täytyy olla. aloitteen tekijöillä täytyy olla tietoisuus siitä, että äh, se, että aloite on virallisesti ja muodollisesti oikein, ei ole sama kuin, että komissio ryhtyy siinä toimiin. Tästä aloitteesta voi tulla tärkeä väline, jonka avulla tulevaisuudessa voidaan käydä laajaa keskustelua, yleiseurooppalaista keskustelua. Kärsimättömänä odostan tässä komission vastausta. Köszönöm. Geringer Kiitoksia, Robert Göringen de Örenberg. Seuraavaksi herra Henry Browns. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kansal- kansanäänestyksen käyttö ei ole mikään eksotinen demokratian muoto, se on alkuperäinen muoto. Hall- hallituksia johtaa kansalainen eikä toisinpäin, joten ehkä meidän pitäisi olla kiitollisia EUlle, että on tämä otettu käyttöön. Olen kuitenkin eri mieltä. EU muistuttaa demokratiaa vain silloin, kun se pystyy hallinnoimaan sitä ja saa ne tulokset, joita se itse haluaa. Olemme kuulleet että kansanäänestyksen järjestäminen rajoittuisi tiettyihin säädöksiin, kuten EU-toimivaltuuksiin ja EUn omaan näkemyksen ihmisoikeuksista, joka todella tarkoittaa poliittista sortamista, rajoitetaan ilmaisuvapautta ja jopa ajattelunvapautta. Yksi loppukommentti. Demokratia tarkoittaa sitä, että hallitaan ihmisten kautta eikä sitä, että joku satunvarainen henkilö, joka hallinnoi tätä on vaikea ollut saavuttaa. Kokonaisuudessaan Euroopasta on tullut yhä vähemmän yksi ainoa kansa kuin muuten olisi ehkä ollut kuitenkin parempi kuin ei mitään. Näin ehkä voidaan ainakin osoittaa, että tämä aloitekin oli vain tällainen tyhjä lupaus. Seuraava puhuja on rouva Elena Basescu minuutti. Ähm, Consider că introducerea inițiativei cetățenești europene... Mielestäni tämä eurooppalainen kansalaisaloite Lissabonin sopimuksessa on tärkeä askel eteenpäin, kun vahvistetaan demokratiaa EU:ssa. Toinen tärkeä muoto ilmaista kantoja, vahvistaa demokratiaa on kansanäänestys. Ja sulkeissa haluaisin vielä sanoa, että esimerkiksi Romaniassa vuodesta 2004 lähtien on järjestetty kolme kansanäänestystä. Viimeinen niistä koski yhtä, siirtymistä yksikamariseen parlamenttiin, jossa on vähemmän jäseniä kuin aikaisemmin. Äänestysprosentti oli 51 prosenttia ja suuri enemmistö puolsi sitä, jota oli ehdotettu. Minä haluaisin kiittää tässä komissiota, että on ryhtynyt laajaan julkiseen konsultaatioon internetissä koskien tätä aloitetta ja täytäntöönpanoa. Tämä tulee auttamaan siinä, että vaikutetaan maiden määrään, sitä allekirjoitusta tulee, miten, mitkä säännöt vaikuttavat todentamiseen. Koska uskot, että tämä astus tulee voimaan, koska uskon, että tämä pitäisi viedä loppuun mahdollisimman nopeasti. Ulga. Seuraavaksi saa puheenvuoron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 mistä yhtenä todisteena on alhainen äänestysvilkkaus Euroopan vaaleissa, koska kansalaiset katsovat, että eivät, e, heillä kuitenkaan ole mitään sanansia näissä asioissa. Sen vuoksi tämä kansalaisaloite on erittäin tervetullut sopimusuudistus. <clears throat> Ja samoin myöskin tietysti kannatan perusteellisia neuvotteluja sen täytäntöönpanoksi. Olen yhtä, panemiseksi. Olen yhtä mieltä mm, monista ehdotuksista, mutta jos me todellakin haluamme sitten ojentaa kätemme eurooppalaisen äänestäjän suuntaan, meidän pitää varmistaa myöskin sitä, että se, se heille kelpaa. Jotkut rajoitukset minusta menevät liian pitkälle, kuten esimerkiksi vaikkapa jäsenmaiden vähimmäismäärä, e, jota tarvitaan sitten tämän miljoonan allekirjoitukseen kolmasosa jäsenmaita, eli yhdeksän jäsenmaata, on, on, on masentava. Eihän se ole ollenkaan realistinen asia se. Minusta sitä pitäisi vähentää ainakin 20 prosenttiin, mikä olisi jo hyvä askel eteenpäin. Ja, ja siis ottaisin myöskin tällaiset pienemmät alueet paremmin huomioon. Herra Shuko az európai polgári kezdeményezés lehetősége elősegtheti az európai kérdésekről szóló közéleményt. Eurooppalainen kansalaisaloite voi antaa panoksensa siihen, että käydään oikeata avointa keskustelua eurooppalaisista teemoista. Siis tällainen eurooppalainen julkisuus syntyy eräällä tavalla. Kansalaisyhteiskunta voi antaa teemat tähän vuoropuheluun, joita eurooppalaiset puolueet eivät anna. No, mitä tull- Minä ottaisin yhden kysymyksen esille. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että ennen kuin tehdään päätös kansalaisaloitteesta ja, ja tästä allekirjoitusten keräämisestä, niin komission pitäisi ilmaista mielipiteensä siitä, että miten tämä kansalaisaloite on elinkykyinen, koska kun on kerätty miljoona allekirjoitusta ja sitten jos sanotaan, että oikeusperustan puuttumisen vuoksi tai muotoperusteilla ei otetakaan käsittelyyn, niin sehän olisi harmi. Silloin kritiin kohteeksi joutuu EU eikä komissio. Kiitoksia herra Schuko. Ja seuraavaksi puhuu minuutin ajan rouva Blinkevičiūtė. Lisabonin Kiitoksia puhemies. Lissabonin sopimus pystyy vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja sen roolia ja antaa mahdollisuuden Euroopan kansalaisille tehdä lainsäädäntöaloitteita. Kansalaisaloiteoikeus tekee mahdolliseksi ainakin miljoonalle kansalaiselle pyytää komissiota laatimaan lainsäädäntöesitys tietystä kysymyksestä. Kuitenkin on todellakin vaikea kerätä tällainen määrä allekirjoituksia, kun ajatellaan sitä, että pyritään luomaan tehokas väline, joten, jolla voidaan osallistua demokraattisesti ja ja varmistan sen saatavuus ja käyttömahdollisuus, niin kansalaisilla pitää olla oikeus tehdä lainsäädäntöehdotuksia yksinkertaistun menetelmän puitteissa. Kuitenkin Lissabonin sopimus on jo voimassa ja kansalaisaloite ei kuitenkaan vielä ole käytännössä täytäntöönpantu. Kaikkia aspekteja ei ole vielä käsitelty. Komissio oli vielä laatinut toimintasuunnitelmaa siitä, miten varmistetaan avoimuus ja demokraattinen vastuu, jotta kansalaiset eivät joudu siihen ansaan, eivät joudu mm, yritysten asettaminen ansoihin. Tämä on osa tulevaisuuden demokraattista mallia ja liettua oma maani vaatii toimielipuitteita sille ja haluaisin kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin mahdollisimman toimiin, jotta kansalaisaloite toteutuu käytännössä mahdollisimman nopeasti. Sitten viimeisenä käsityömenettelyssä herra Simkeli minuutti. Niin, kiitos puhemies kollegat. Tässä tämä tarjoaa e, e, erin, er, erinomaisen e, tilaisuuden kansalaisille käyttää sananvaltaansa ajatellen vaikka tätä Lissabonin sopimuksen ympärillä täyttyä kansanäänestystä Irlannissa, jossa, joka, jossa vetonavulana oli juuri tämä kansalaisaloitteen mahdollisuus. Toin, ja tässä on meillä suuri haaste edessämme, kun alamme täytäntöönpanna sopimusta ja sen määräystä kansalaisaloitteinen tämä koko prosessi saattaisi, saattaisi joutua helposti väärin, väärin käsiin uskonnollisten ryhmien tai muiden ääriaineisten manipuloimana, jolla varmaankaan suuriakaan vaikeuksia saada miljoonaa nimeä jonkin typerän aloitteen alle. Sen vuoksi tämä oikeusasiamiehen mukaan ottaminen on aika hyvä idea, mitä sitten äsken kuultiin. <clears throat> Samoin myöskin Zamborinin kommentti tästä, että tämän pienten, pienten alueiden, alueiden mukaan ottamiseksi, samoin myöskin teknologian hyväksikäyttäminen sitten, ei ole, ole väli minä viikonpäivänä sitten tämä äänestys tapahtuu, kun se voi tehdä koneensa äärestä kotoa. Kiitoksia paljon. Näin päättyy sitten menettely ilman puhujalistaa. Nyt saa puheenvuoron sitten neuvoston puolesta herra Lopes Carido. Kiitoksia puhemies. Minun täytyy ilmaista syvä tyytyväisyyteni keskustelusta, jota on käyty. Ja tämä koskee vielä parlamentin omaa aloitetta. Sehän on juuri halunnut, että otetaan käyttöön tai, tai että keskustellaan kansalaisaloitteesta. Ja uskon, että tämä on ollut monia hyviä puheenvuoroja, ei ole näin tätä suuri, suurta yksimielisyyttä siitä, missä määrin tämä on tärkeä prioriteettikysymys. Samoin Espanjalle puheenjohtajavaltiona on tullut tukea myös sille, että kehitän tätä asiaa eteenpäin nopeasti. Tässä mielessä te, tekin varmasti tyytyväisiä varapuhemiehen ilmoitukseen tästä asetuksesta maaliskuun lopussa kiitän komissiota myös ripeydestä ja mielenkiinnosta, innosta, jota se on osoittanut asialle. Ja nyt voimme jo lähteä tähän lainsäädäntövaiheeseen toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Ja toteutetaan käytännössä lainsäädäntöaloitetta. Melkein kaikki, jotka täällä puhuivat, pitivät tätä erittäin välttämättömänä, kiireellisenä ja aivan korvaamattomana. Näyttää siltä, että tähän liittyy lisäksi kaikkien parlamenttien myöntämä tuki. Myöskin ne edustajat, se, herra Kamal muun muassa puhui, hän tuki aloitetta kyllä, koska se tavallaan hämmästään heikentää EUn arvoa. No, nyt ikävä uutinen kyllä hänelle, koska tämä aloite kyllä tulee vahvistamaan Euroopan unionia, eikä suinkaan mitenkään heikennä sitä, vaan vahvistaa unionia, koska kyseessä on aloite, joka vahvistaa kahta olennaista EUn perusperiaatetta, demokratiaa ja kansalaisuutta. Nämä ovat kaksi suurta poliittista pilaria, demokratia ja kansalaisuus. Tämä on sellainen aloite, joka pyrkii ko- korvaamaan tätä paradoksia, jonka koemme EU, EUlla on yhä enemmän toimivaltuuksia. Euroopan parlamentti juuri tästä todistaa. Se on yhä enemmän vaikutus, se vaikuttaa yhä enemmän ihmisten arkipäivän ja kuitenkaan he eivät voi vaikuttaa keskusteluun. Tämä on paradoksi, joka vaikuttaa itse demokratiaan ja tämä kansalaisaloite tekee mahdolliseksi siis sen, että voidaan käydä EU-tasolla laajaa keskustelua, niin kuin herra Mendes Vigo, eurooppalaisista kysymyksistä, eikä enää puhuta paikalliskysymyksistä pelkästään, koska tässä joudutaan olemaan yhteydessä henkilöihin eri maista. Selvästi tähän liittyy eurooppalainen ulottuvuus että varmastikin tämä on tapa vahvistaa demokratiamme ja myös kansalaisuutta. Kansallista tai eurooppalaista demosta, johon täällä viitattiin. Kansalaisuus pidettiin niin tärkeänä, Samoin Ramon Hauregi korosti tätä merkittävyyttä. Sitten taas edustaja Sogor viittasi tähän, samoin herra Hefner viittasi tähän. Ja niin kuin herra Kesslet sanoi, kyseinen aloite täytyy ottaa käytäntöön käytännössä, koska Euroopan kansalaisidentiteetti kehittyy silloin, kun tämä alkaa toteutua käytännössä. Ei ole kyse vain siitä, että on oikeus, vaan niiden pitää myös toteutua käytännössä, niin niitä oikeuksia harjoitetaan. Joten siksi tämä pitää saada liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Toistan vielä kerran kiitokseni komissiolle ja Euroopan parlamentille. Olen varma, että parlamentti tulee kurinalaisesti syvällisesti ripeästi käsittelemään tätä. Herra Jakolinokin viittasi erityiseen menettelytapaan, joka on todellakin nopea, jotta aloite otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Rova Basescu myös puheenvuorossaan vetosi sen puolesta, että toimittaisiin nopeasti. Kiitoksia puhemies hyvä valtiosihteeri. Nyt saa puheenvuoron komission jäsen herra Shevchovic, varapuheenjohtaja komissiossa. Kiitoksia Diego tästä erinomaisesta yhteydestä tämänpäiväisestä keskustelusta. Haluaisin kiittää kaikkia teitä tuestanne ja positiivisista odotuksista jotka liittyvät kansalaisaloitteeseen ja voin vakuuttaa, että mielellämme erottelemme, esittelemme ehdotuksen niin pian kuin mahdollista sen hyväksymisen jälkeen. Aikarajoituksen vuoksi tänään ja sen vuoksi, että ehdotus ei ole vielä viimeistelty, emme pystyneet käsittelemään yksityiskohtia, mutta olen oikein kiitollinen mielipiteistä ja näkemyksistänne, koska ne todellakin heijastivat sitä että miten laadukkaita nämä näkemykset ovat olleet myös silloin, kun niitä on kerätty yleensä kansalaisaloitteen osalta. On monia asioita, joista olemme kaikki samaa mieltä. Ensimmäinen on selkeästi avoimuus. Ja voin vakuuttaa teille, että etsimme ratkaisua, joka takaisi sen tai takaisi sen kautta, että komissio rekisteröisi aloitteet, tietäisi, ketkä ovat aloitteen tekijät, miten heitä rahoitetaan. Ja sitten meillä olisi hyvät viitteet siitä, että onko aloite aito, onko se todellakin kansalaisten aloite ja onko se aidosti eurooppalainen, koska mielestäni meillä täytyy olla kaikki osatekijät paikallaan siinä, jotta sitä voidaan käyttää menestyksekkäästi ja hyvin tätä uutta instrumenttia. Kaikki olemme myös käytännöllisesti samaa mieltä, haluamme järjestelmän, joka on käyttäjäystävällinen, haluamme luoda järjestelmän, jossa kansalaisilla oli sitä tunnetta, että hyvin hankalia menettelyitä täytyy käydä läpi, jotta voisi kerätä tai antaa allekirjoituksen. Ja tietysti odotamme näitä mahdollisuuksia ja käsittelemme sitä, että miten uutta tietotekniikkaa voidaan käyttää, joka niin hyvin luonnehtii vuosisataamme. Tietysti meillä on eri verifikaatiojärjestelmät allekirjoitusten osalta jäsenvaltioissa ja yksi selkeimmistä vastauksista, jota julkisesta kuulemista saatiin, oli se, että kansalaiset olla parempana, jos olisi tietty yhtenäisyys. Jos puhutaan siis allekirjoitusten todentamisesta ja keräämisestä, ja saman aikaan saatiin selkeä viesti jäsenvaltiolta, että meidän pitäisi etsiä sellaista järjestelmää, joka ei olisi liian rasittava tai monimutkainen kansallisille viranomaisille, koska jäsenvaltiothan siinä sitten joutuvat eh, todentamaan sen, nämä kerätyt allekirjoitukset kansalaisaloitteeseen, jotta aloite on aito ja oikea. Tarkasti kuuntelin pyyntöjänne, että olisi selkeät menettelytavat sen jälkeen, kun aloite on päässyt menestyksen alkuun, kun allekirjoitus on kerätty. Vakuutan, että näin todellakin teemme. Ehdotuksessa tulee olemaan selkeät määräajat siitä, että miten, missä ja minkä, minkä, minkä aikojen puitteissa komission täytyy reagoida sen jälkeen, kun kansalaisaloite on jätetty. olette varmaan samaa mieltä kuin minä, kun tuon näitä keskusteluja, on se, että tämä käsiteltäväksi ottaminen on tärkeä asia. Miksi voidaan löytää sellainen ratkaisu, joka voisi välttää sen, että kansalaiset turhautuvat? Miten voidaan EU-arvoja suojella Miten tämä eurooppalainen että sitä voidaan pitää vakavasti otettavana ja todellisena. Voin vakuuttaa, että helppoja vastauksia näihin kysymyksiin ei ole ja näihin vähän ristiriitaisinkin vaatimuksiin. Komissio katsoo mahdollisuutta käsitellä mahdollisuutta, jossa voitaisiin puolustaa eurooppalaisia arvoja ja ihmisoikeuksia ihan alusta alkaen. Samaan aikaan haluaisimme, että meillä olisi siis selkeä näkemys siitä, että nämä ehdotukset, jotka kansalaisista tulee, että niillä on oikeata potentiaalia johtaa menestykseen. Koska haluaisimme välttää sitä, että mahdollisesti käytetään väärin. Sitä, että kun saadaan ehdotukset kansalaisotteeksi joka toinen viikko järjettömistä aiheista, ja josta olisi sitten velvoite sanoa, antaa lausunto käsiteltäväksi ottamisesta, sitten vedotaan ehkä oikeusistuimeen. Ja ainoa syy, miksi ehdotetaan että saattaisi olla vain eh, sellaisen negatiivisen poliittisen agendan ajaminen, itsensä esiin tuominen, tämä pitää myös pitää mielessä. Toivottavasti löydään oikea tasapaino, jossa tämä hyväksyttä, hyvä käsiteltäväksi ottamismenettely voidaan pitää järkevänä. Lyhyys, lyhyt vastaus Dyranille kommunikaatiosta kansalaisyhteiskunnan kanssa. Mielestäni kansalaisaloite on paras vastaus. Meillä on hyvää järjestelmällistä vuoropuhelua, jota on järjestetty Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Ja meillä oli pitkä keskustelu heidän kanssaan ihan kaksi viikkoa sitten. Ja mielestäni tällaiset laajalaiset kuulemismenettelyt ja äh, lausuntokierrokset ovatkin käynnissä ja laajenemista sitä ja käytämme vieläkin enemmän tulevaisuudessa. Ja haluaisinkin päättää sanomalla, että todellakin odotan innoissani, että pääsen tänne takaisin nopeasti ehdotuksen kanssa. Ja odotan innolla yhteistä keskustelua tästä asiasta ja toivon, että se keskustelu on hyvin dynaaminen eh, ja että tämä prosessi on hyvin nopea, että tämä tärkeä väline saadaan hyväksyttyä niin nopeasti kuin mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Tähän päättyy keskustelu. Ja jos sopii, niin siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kysehän on Tiibetin tilanteesta. Neuvoston ja komission julkilausumat.